jälkeen. Haluaisin tehdä kaksi kysymystä meteorologiasta. This is... Mikrofoni poikasti. Puhemies keskeyttää. En voi enää sallia mitään muita huomioita. Ylitetään aikaisemmin aikanne. Voin ainoastaan hyväksyä tässä työjärjestyspuheenvuoroja. Toivottavasti ymmärrätte, että suljen keskustelun. Päätän keskustelun tähän. Seuraavaksi esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat koskien Yhdysvaltojen antamia haasteita ja EUn tietosuojasäännöksiä. Ensin neuvoston puheenjohtaja valtion puolesta Jori. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak! a parlament sok európai polgár komission jäsen, arvoisat jäsenet, puhemies, parlamentti on kiitollinen tästä, että, jäsenvaltiot, että parlamentti on huolissaan siitä, millä tavalla kerätään informaatiota. Ajatellen esimerkiksi Wikileaksin paljastuksia kansallisista salaisuuksista. Neuvosto on parlamentin kanssa samaa mieltä, mutta meillä ei ole mitään tällaista informaatiota, jonka perusteella voisimme olettaa, että amerikkalaiset tahot olisivat rikkoneet EUn lainsäädäntöä. USA-pääsyyttäjä on sanonut, että Wikileaksin kohdalla USAssa on käynnissä rikostutkimas. Käsittääkseni USA yleiset syyttäjät Äh, ovat äh, yhdessä äh, sopineet siitä, miten tietoja luovutetaan. Neuvosto ei katso olevansa asemassa tehdä mitään ähm, huomioita USAn oikeusjärjestelmästä – eikä meillä sen lisäksi ole mitään sellaista informaatiota, että meidän pitäisi kyseenalaistaa näiden toimenpiteiden oikeudellisuus. USAssa on ollut kaiken näköisiä tapauksia. Ja Twitter esimerkiksi, sosiaalinen media, on tehnyt tiettyjä paljastuksia, mutta Euroopan unioni yleensä kunnioittaa kolmansien maiden oikeusvaltioperiaatetta ja että se maa, jossa jokin asia tapahtuu, se tekee myös sen oikeudellisen tutkimuksen. USAn menettelyt tiedonkeruussa keruussa eroavat merkittävästi Euroopan unionin jäsenvaltioiden tavasta kerätä informaatiota. USA-viranomaisilla on enemmän toimivaltuuksia kertoa, kerätä informaatiota kuin mikä on relevanttia Euroopan yleisille syyttäjille. Tämä johtuu USAn lainsäädännöstä, eikä tämä ole mikään asia, jota neuvoston tulisi kommentoida. EUn tietosuojasääntöjä sääntöjä ja lainsäädäntöä äh, voi toki tarkkailla, mutta jäsenvaltioiden äh, viranomaiset, äh, se on heidän tehtävänsä seurata, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. Ja huolehtia siitä, että tietosuojaa noudatetaan. Tässä ei ole kysymys mistään poliittisesta asiasta. Ei ole tarkoitus poliittisesti lähteä arvioimaan oikeudellisia asioita. Neuvosto ei ole tietoinen mistään tällaisista oikeuden päätöksistä ja siitä, että EUn alueella varastoitua tietoa eh, EUn eh, kansalaisista eh, ei luovuteta. Tämä oli PNRn tapauksessakin tilanne. Meillä oli silloin sopimus vuodelta 2007 USAn kanssa. Tästä sopimuksesta tullaan neuvottelemaan uudelleen Euroopan parlamentin aloitteesta on myös toinen esimerkki, joka liittyy taloudellisen informaation luovuttamiseen. Ja tässä on kysymys USA terroristien rahoittamisen eh, etsimisohjelmasta. Ja parlamentti hyväksyi tämän heinäkuussa 2010. Haluaisin myös painottaa, että tämä Twitter-tapaus on ihan eri asia kuin esimerkiksi PNR-asia. Nämä kaksi viimeistä asiaa, siinä oli kysymys siitä, että USAn viranomaiset saisivat, saivat äh, henkilökohta, henkilötietoja terrorismin vastaiseen taisteluun, mutta Twitter-tapauksessa oli oikeuden päätös äh, erään tietyn rikostutkimuksen yhteydessä. Ja minusta täytyy huomioida kolmansien maiden tuomioistuinten päätökset, mikäli ei ole mitään suurempia syitä olla tekemättä näin. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Nyt sitten komission varapuheenjohtaja Reding. Olkaa hyvä. Puhemies, parlamentin jäsenet. Globaalissa maailmassa – henkilötietojen suoja ja siirtäminen kolmansiin maihin on yhä tärkeämpi kysymys ja myös oikeudellisesti hyvin monimutkainen kysymys. On päivän selvää, että henkilötietojen tietosuoja on perusoikeus ja se koskee myös sähköistä ympäristöä ja tietojen käsittelyä kuitenkin niin kuin muidenkin perusoikeuksien suhteen tätä oikeutta voidaan rajoittaa. Rajoittamisen täytyy tapahtua lain mukaan ja sen täytyy olla myös suhteellista. Se täytyy perustella esimerkiksi yleisellä turvallisuudella, kansallisella turvallisuudella, rikollisuuden ehkäisyllä, moraalin säilyttämisen tai yleisen äh, rauhan säilyttämisellä ja niin edelleen. Yhdysvaltojen lain mukaisesti haaste on määräys, jolla henkilö velvoitetaan antamaan viranomaisille tiettyjä tietoja. Oikeudellisuus on määriteltävä kyseisen maan oikeuden mukaan. Suhteellisuuden ja tarpeellisuuden ja juridisuuden juridisen validiteetin arvion tulee kuutua, kuulua Yhdysvaltojen perustuslain alaisuuteen ja oikeusjärjestelmän alaisuuteen. Meillä ei ole toimivaltuuksia sen suhteen, miten kolmas maa noudattaa omaa oikeuttaan eh, ehkäistä rikollista toimintaa. Kun eurooppalaiset kansalaiset käyttävät Twitteriä, niin he antavat suostumuksensa – Twitterin henkilösuojamääräyksistä. Kyse on henkilötietojen antamisesta kolmansille osapuolille ja jos tarpeen, niin Yhdysvaltain hallitus voi esittää omia oikeudellisia vaatimuksiaan. Kun Twitter Twitterin kautta henkilötietoja siirtyy Yhdysvaltain hallinnolle rikostutkimusten yhteydessä, niin EUn henkilötietosuoja ei tule sovellettavaksi. Tietosuoja EUssa äh, direktiivin muodossa ei koske rikoslainsäädäntöä eikä puitepäätös tietosuojasta äh, poliisiyhteistyötä ja oikeudellisessa yhteistyössä päde tässä tapauksessa, kun otetaan huomioon, että mikään jäsenvaltion viranomainen ei ole mukana Yhdysvaltain tuomioistuimen määräyksen täytäntöönpanossa ja henkilötietoja ei välitetä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimesta. Tämä on siis eh, lainsäädännön tilanne tällä hetkellä. Eh, kuitenkin tiedon käsittelyn globaali luonne ei saa tarkoittaa sitä, että suojan taso EUn kansalaisten näkökulmasta laskee. Tiedon käsittelyssä maailmanlaajuisesti on hyvin tärkeää huomioida tarpeellisuus niin, että tietosuojaa voidaan suojella ja voidaan selkeyttää sovellettavia sääntöjä. Tämä on erityisen tärkeää nykypäivänä, kun yhä enemmän tietoja välitetään verkostoissa. Mitä me aiomme tehdä tälle asialle? Ensinnäkin komission tulevat ehdotukset eh, EUn puitteiden uudistamisesta keskittyvät erityisesti niihin haasteisiin, joita moderni teknologia meille asettaa ennen kaikkea, kun kolmannet maat, kolmansien maiden operaattorit pyrkivät eh, EUn kansalaisista saamaan asiakkaitaan. Niin kuin tiedätte, neuvosto vuonna 2010 joulukuussa antoi mandaatin komissiolle, jossa hyvin selvästi määriteltiin EUn tavoitteet niin, että neuvottelemme tietosuojasopimuksesta Yhdysvaltain ja EUn välillä poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä. EUn yksi päätavoitteista tulevissa neuvotteluissa on varmistaa tietosuojaoikeudet molemmilla puolilla Atlanttia, olipa kansalaisuus mikä tahansa, ja todellakin suojata myös vetomusmahdollisuus, muutoksenhakumahdollisuus. Nyt varmasti kysytte minulta, mitä me teemme tällä välin sitten, ennen kuin tämä uusi väline on käytössä. Suosittelisin vahvasti, että operaattorit, toimijat olisivat jo varhaisvaiheessa hyvin aktiivisia, niin että ne selkeästi ilmaisisivat, että niiden palvelut toimivat Yhdysvaltain lainsäädännön alaisuudessa, nimenomaan kun ajatellaan rikosoikeudellista tutkintaa. Näin ollen kuluttajat poistuvat EUn juridisen toimivallan alueelta, vaikkakaan he eivät poistu sen maantieteelliseltä alueelta. Kiitoksia komission varapuheenjohtaja. Nyt sitten poliittisten ryhmien puhujat. fos kaksi minuuttia ensin. Kiitoksia puhemies. Kiitos neuvostolle ja myös komissiolle näistä selvennyksistä. Tämä on tyypillinen asia, jota joudumme käsittelemään tässä globaalissa maailmassa. Periaatteessa meidän täytyy tietysti kunnioittaa Yhdysvaltain lainsäädäntöä, mutta tiedämme niistä vaikeuksista, joita syntyy globaalissa mediassa, internetissä ja muissa yhteyksissä. Mutta tämä on myös asia, johon meidän täytyy reagoida – rikosviranomaiset ja heidän pääsynsä tietopankkeihin, tietokantoihin ja niin edelleen. Te puhuitte hyvin selkeästi komission jäsen näistä asioista liittyen siihen, kuinka pitkälle meidän tulisi tässä toimia. Meidän tulisi lähteä sääntelemään omaa tietosuojasäännöstöämme ja tällaisissa tietyissä tapauksissa – meidän tulisi myös tuoda ilmi se, että haluamme säännellä uudelleen vastaavalla tavalla EUn Yhdysvaltojen tietosuoja puitesopimusta niin, että tiedon siirtoon voidaan puuttua aikalla tavalla. Meidän täytyy tässä pysyä keskittyneinä tiettyihin asioihin. Emme halua, että tällainen asian käsittely asettaa tietojen käsittelyn ylipäätään huonoon valoon, vaan meidän täytyy työstää asiaa eteenpäin ja erityisesti rikostutkinnallisesti meidän täytyy hieman paremmin valaista näitä kysymyksiä, millä ehdoin tietoja voi välittää. Tätä esimerkiksi tulisi tarkastella tarkemmin. Kiitoksia. Seuraavaksi Moraes, kaksi ja puoli minuuttia. Commissioner, I think you as skillfully... Komission jäsen taitavasti, kuten aina, olette ottaneet esiin ne kysymykset, joita meillä on. Ensinnäkin se, mitä me teemme tässä välillä, kun on selvä, eh, mikä on ihan julkista tietoa, että USA on eh, nostanut tiettyjä haasteita nimenomaan sosiaalisia verkkoja Googlea ja Twitteriä vastaan. Ja tämä tekee esimerkiksi tämän tietojen välittämisen Wikileaksin ja kolmansien osapuolten kesken hankalammaksi. Esimerkiksi Euroopassa ihmiset pääsevät internettiin, nuoret ihmiset, he ovat uteliaita ja he voivat olla nimenomaan kohteena. Ja he voivat olla niitä, joita tämä, tietosuojajärjestelmä vahingoittaa. E, kaikille EUn kansalaisilla on oikeus yksityisyyteen. Ajatellen, mitä Wikileaksissä on tapahtunut ja Assange-tapahtuma tai mitä hänelle tapahtuu. Ja esimerkiksi Twitter on USA lainsäädännön alainen sen vuoksi, että sen serverit ovat USA maaperällä. Ja ymmärrän teitä, me emme voi vaikuttaa kolmannen maan lainsäädäntöön, mutta voimme tehdä jotakin kuitenkin. Minusta tämä on hyvin tärkeää, tämä on kaikkien meidän huolen aiheemme. Meidän täytyy selvittää meidän kansalaisillemme, mitä suojelua Euroopan unioni voi heille tarjota. Mitä iloa Euroopan unionin kansalaisten tietosuojasta on, jos USAn haaste riittää. Meidän täytyy huolehtia siitä, että EUn kansalaisten tietosuoja on suojattu korkean tason EUn lainsäädännöllä ja tiedän, että työskentelette siihen suuntaan. Tämä puitedirektiivi on tarjonnut hyvin korkeaa suojaa sisämarkkinoilla, mutta nyt on aika tarkistaa tätä direktiiviä, nostaa suojan tasoa ja ryhtyä samanlaiseen suojaan myös oikeudellisessa ja poliisiyhteistyössä. Olemme vakuuttuneita, että tämä kaikki suojan taso saavutetaan tulevalla lainsäädännöllä. Mitkä ovat nämä pääelementit, joita komissio tulee esittämään niin, että EUn suojelu ohittaa USAn haasteet. Meidän täytyy katsoa, mikä tilanne on esimerkiksi. Meillä on tämä sama tilanne kansallisissa jäsenvaltioissakin, jossa meillä on esimerkiksi Englannissa vastaava tilanne Eh, englantilaisen yrityksen ja USAn eh, oikeuden kanssa. Minusta meillä on oikeus saada yksityiskohtaisempaa suojaa ja tietoa. Kiitoksia. Seuraavaksi Infeld, kolme minuuttia. Uh, kiitos puhemies, kiitos neuvostolle ja komissiolle. Panen ilolla merkille sen, että te voitte yhtyä huoleemme. Tässä pitää olla aivan selkeillä veseillä. Kukaan ei varmaan ajattele, että Yhdysvallat toimisi oman toimivaltansa ylittävästi, vaan kyse on siitä, että internetissä Yhdysvaltain toimivalta ulottuu äärimmäisen pitkälle jopa Euroopan unioniin. Ongelmanahan tässä on se, että vaikkakin internetpohjaiset yritykset, joista me puhumme, ovat suurelta enemmistöltään sijoittuneena Yhdysvaltoihin, kuitenkin suurin osa käyttäjistä on, on Euroopan unionissa – Argumentti siitä, äh, tätä argumenttia nimenomaan Yhdysvaltain tuomioistuimet käyttävät. Tuomioistuimet argumentoivat, että kun käyttää Twitteriä, tässä tapauksessa siis Twitteriä, niin ei ole enää minkäänlaisia äh, legitiimejä yksityisyyden suoja-odotuksia. Ei voi enää olla sellaisia. Eli kansalaisilla EU:ssa ei ole enää minkäänlaista oikeudellista suojaa, koska Twitter on, toimii Yhdysvalloista käsin. Tähän ongelmaan on puututtava, niin kuin komission jäsen Reding totesi, tietosuojadirektiivin yhteydessä. Te sanoitte, että kun käyttää Twitteriä, niin silloin on antanut suostumuksensa. Mitä suostumus tarkoittaa viime kädessä? Se tarkoittaa sitä, että, että hylkäämme oikeutemme, olen lain suojattomia. Ymmärrän, että varsin vähän me voimme tässä tehdä, mutta haluaisin kuitenkin kysyä, mitä komissio ja neuvosto tekevät, jotta voidaan tarjota EUn kansalaisille oikeudellista suojaa. Puhutteko te Yhdysvaltain kumppaneillemme vastapuolelle ja pyydätte lisätietoja? Kenties on muitakin yrityksiä, joille on esitetty haasteita. Ja lopuksi komission jäsen, päätän aivan pian puheenvuoroni, niin Sanotte, että tämä tapaus ei ole samantapainen kuin SWIFT, koska siinä oli kyse erityislaatuisesta tutkimuksesta. Samaan aikaan kuitenkin on pyydetty, on vaadittu valtavasti tietoa. Kiitos. Nyt sitten Albrecht, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin todeta, että tämä on jälleen yksi niistä tapauksista, joissa keskustelemme siitä, että erilaiset Atlantin eri puolin olevat oikeudelliset kulttuurit liittyen, tai puhumme näistä kysymyksistä liittyen tietosuojakysymyksiin ja oikeus- ja sisäiseen poliisiyhteistyöasioihin. Twitter toimii Yhdysvalloissa ja siksi se mitä Yhdysvalloissa tähän liittyen oikeudellisesti tapahtuu, ei kuulu meille. Jos näin sanoin, niin se on väärin. Ja varmasti kansalaisetkin näkevät tämän näin, koska me teemme yhteistyötä kansainvälisesti, erityisesti Yhdysvaltojen kanssa, yhä voimakkaammin oikeudellisessa ja poliisiyhteistyössä. Ja kansalaiset joutuvat vastatusten eri oikeudellisten oikeuskäytäntöjen kanssa, ei pelkästään EU-ssa, vaan myös erityisesti Yhdysvaltain lainsäädännön kanssa ja sen kanssa, mitä henkilötiedoille tapahtuu. Ja odotan oikeastaan, että EUn hallitukset ja neuvosto lähtevät käsittelemään tätä ongelmaa ja antavat kansalaisille EUssa mahdollisuuden luottaa siihen oikeuteen, mikä heillä internetissä on erityisesti kun kyseessä ovat louk- mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset. Kiitoksia sitten minuutti van der Kiitos. Vapauspuolue pitää erityisen tärkeänä henkilötietojen suojelemisia. Olemme siinä hyvin pragmaattisia. Yksityisyys on taattava siellä, missä se on mahdollista, mutta kansalaisten yksityisyys jää kuitenkin äh, terrorismin etsimisen jalkoihin. Islamistinen terrorismi on erittäin äh, tärkeä sen löytäminen ja silloin me voimme itse asiassa uhrata tämän yksityisyyden, jos me voimme taistella terrorismia vastaan ja suojella sitä kautta kansalaisia. Monta kertaa äh, näissä tiedonkeruissa saattaa olla terroristisia pyrkimyksiä. Ja jos amerikkalaiset haluavat informaatiota Euroopasta, informaatiota, joka liittyy terrorismiin, niin silloin amerikkalaisten täytyy se saada. Toki täytyy pyrkiä siihen, että näitä tietoja ei käytetä väärin. Kiitos. Kiitoksia. Tässä olivat ryhmien puhujat. Seuraavaksi Lopez Aguilar, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia Reding, komission puheen, varapuheenjohtaja. Kiitos siitä, että olette tähän myöhäisen aikaan mukana tässä keskustelussa Brysselissä kuulemassa Euroopan parlamentin jäseniä. Haluan kannustaa teitä tässä työssä, joka koskee standardien muokkaamista tietosuojakysymyksissä. Ja nyt on todella aika, että puitesopimusta ja näitä kysymyksiä synkronisoidaan Lissabonin ja perusoikeuskirjan mukaiset kysymykset, kuten äh, yksityisyyden suojakysymys, tietojen äh, poistaminen – ja tämän kaltaiset kysymykset, suostumuskysymykset, ovat äärimmäisen tärkeitä kansalaisten kannalta, mutta myös kansainvälisen oikeuden kannalta, koska tässä kysy- keskustelemme kahdenvälisestä asiasta EUn ja kolmansien maiden välillä ja erityisesti tässä tapauksessa Yhdysvaltojen välillä. Tässä täytyy olla hyvin selkeitä. 2008 976 ja 9546 direktiiviä täytyy tarkistaa. Niitä täytyy muuttaa. Niiden täytyy puuttua entistä paremmin oikeus- ja poliisiyhteistyöhön. Nämä ovat kysymyksiä, jotka voivat vaikuttaa kansalaisoikeuksiin ja niillä on tärkeä rooli tietojen vaihdossa. Meillä täytyy olla oikeus tietää, mitä tietoja meiltä annetaan muihin maihin. Meillä pitää olla oikeus käsitellä ja puuttua sellaisia, sellaisiin tietoihin, jotka liittyvät yksityisyyteen ja jotka automaattisesti prosessoidaan ja välitetään eteenpäin. Olen äärimmäisen huolestunut alaikäisistä, koska heillä on usein rajoituksia siinä, kuinka he toteuttavat kansalaisoikeuksiaan heille täytyy olla selvää se, mitkä ovat verkossa toimivien tietosuojakysymysten rooli. Me seuraamme tätä kysymystä nyt hyvin tarkkaan, hyvin läheltä ja tulemme olemaan mukana neuvotteluissa näistä välineistä kahdenvälisesti erityisesti Yhdysvaltojen kanssa. Kiitos sitten Mölzer. Kiitos vanha sana lasku on jälleen osoittanut olevansa oikeassa. Eli kysymys on sitä myös, millä tavalla lehdistössä on käsitelty petturimaisesti informaation vuotoja, ottaen huomioon esimerkiksi Wikileaksin. Erittäin mielenkiintoista on myös se, miten tätä informaatiota käytetään ja Twitter ja Wikileaks ynnä muut. Nämä vaatimukset saada internetfirmoilta muita käyttäjätietoja Amazonilta ja Facebookilta ei ole hyväksyttävää. Ja nimien, pankkiyhteyksien, sähköpostien antaminen se on mielestäni jo kuitenkin symptomaattista, että tällaisia ylipäätään pyydetään, koska tuntuu siltä, että tietosuojasäännökset ovat vielä lasten kengissä. Kiitokset kollega Möltser. Siirrymme suoraan Catch the Eye-menettelyyn ja annan puheenvuoron kollega Haberille. puhemies Minulle meni vähän aikaa ennen kuin kuulin, että minun puheenvuoroni nyt tulkkauksen kautta. Kollegat, komission jäsen, haluaisin hiukan miettiä näitä asioita sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtajan kannalta, koska tähän liittyy kyllä taloudellisia sisämarkkinakysymyksiä hyvin merkittävästi, samoin kuin tärkeitä kysymyksiä siitä, miten suojellaan kansalaisten oikeuksia, joista on keskusteltu tänään. Minä olen kirjoittanut mietintöä valiokunnan nimissä tästä aiheesta ja haluaisin kiittää komission jäsen Redingiä vihreästä kirjasta, jonka varaan mietintöni perustuu. Yksi keskeisistä kysymyksistä, jonka hän otti esiin, on se keskeinen kysymys, josta on keskusteltu tänä iltana. Jos eurooppalainen kansalainen ajattelee, että hänen tietonsa on tietopankissa jossain EUn toimivallan ulkopuolella. Pitäisi olla samat oikeudet sen tiedon saantiin kuin jos se olisi kerätty Euroopan unionissa. Tämä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma. Toivon, että tähän tulokseen päästään. Neuvotteluita tarvitaan varmasti paljon. Sanoisin kollegoille, erityisesti edustaja Inet Feltille, että jos tuota esitetään, niin muut haluavat vastavuoroisesti samat oikeudet itsellään. Kiitos. Kiitos paljon kollega Harbour. Näin on käyty loppuun keskustelu ilman puhujalistaa. Ensin komission varapuheenjohtaja Reding, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Minä yhdyn niihin oikeutettuihin huoliin, joita parlamentin jäsenillä on silloin, kun on kyse yksityistietojen suojelusta, kansalaisten tietosuojasta. Itse olen esittänyt ensimmäisen analyysini siitä, miten vuoden 1995 direktiivi voisi tulla muokatuksi uuteen uskoon, niin se voisi tämän muokkauksen jälkeen näyttää. Vastatakseni johonkin kysymyksiin, joita tänään esitettiin, meillä ei ole vielä juridisia vastauksia eurooppalaisessa lainsäädännössä nykymuodossaan. Toinen elementti, joka tähän liittyy, on se, että suhteessa amerikkalaisiin kumppaneihimme Amerikan puolelta kuuluu hyviä uutisia, koska viime viikolla Valkoinen talo otti ratkaisevan askeleen, kun se ilmoitti maaliskuun 16. päivä, että se aikoo tehdä yhteistyötä kongressin kanssa saadakseen aikaan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädäntöaloitteen. Tämä on valtavan suuri murros Yhdysvalloissa. Tämä saattaa auttaa meitäkin, kun me pyrimme saamaan aikaan EUn ja Yhdysvaltain välisen yleisen sopimuksen tietosuojasta, olipa sitten kyse poliisi- tai oikeusalan yhteistyöstä tai vaikka muun tyyppisestä tiedonvaihdosta. Toivottavasti hyvin pian päästään neuvotteluihin niin, että tähän johtopäätöksiin myöskin tullaan. Ja kehottaisin Euroopan parlamenttia myötävaikuttamaan tähän prosessiin ja osallistumaan vuoden 1995 direktiivin muokkaamiseen. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavana neuvoston nimissä. Edustaja. Eh, herra, Rova Györi. Biztos asszony, képviselő hölgyek és urak. Kiitos, arvoisa puhemies, komission jäsen. Kiitos ymmärryksestä sille, että meidän täytyy yrittäisin noudattaa nyt voimassa olevaa akiita. Muuta emme voi. Me kyllä kannamme huolta henkilötietosuojasta. Se nähdään siitä, että neuvosto on hyväksynyt tietosuoja-asioista neuvoston päätelmät. Tähän keskusteluun liittyen haluaisin esittää pari asiaa Komission osalta esimerkiksi puhuttiin siitä, että on tärkeää paino kertoa kansalaisille näistä kysymyksistä ja huolehtia internetin tietosuojasta. Ja varmasti, kuten komission jäsen on sanonut, nämä voidaan ottaa huomioon myöskin, kun komissio miettii komissiolle tärkeitä kysymyksiä. Lisäksi olemme aivan samaa mieltä siitä, että lainsäädäntöä on päivitettävä ja sitä on sopeutettava nykyiseen teknologiaan ja teknologian edistymisen. Me odotamme mielenkiinnolla komission ehdotuksia, joita on lupailtu kesäkuulle, joten Unkarilla puheenjohtajavaltiona ei ole paljon aikaa käsitellä näitä ehdotuksia, mutta kuukaudessa teemme parhaamme ja Puola varmasti puheenjohtajakaudellaan yhtä sitoutuneesti jatkaa työtä tällä saralla. Arvoisa puhemies, tuskin meidän tarvitsee valita joku joko vapaus tai tietosuoja. Kyllä nämä kaksi asiaa voidaan yhdistää, ne voivat kulkea käsi kädessä. Ja juuri tämänlaista asetusta me haluaisimme Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitoksia Rova Györi. Tämä kohta on nyt käsitelty ja menemme seuraavaan asiaan. Seuraava kohta on suullinen kysymys komissiolle direktiivin soveltamisesta. Aiheena on siis polttoaine puhemies ilmeisesti erehtyy esityslistan kohdasta.